parantamaan työtä tämän kertomuksen suhteen entisestään. Olen pahoillani siitä, että käännökset, kaikki käännökset eivät vielä ole valmiita, tulevat olemaan pari viikon kuluttua. Kiitos. Kiitokset. Keskustelu vuosittaisesta ihmisoikeusraportista päättyy tähän. Ja seuraavana kohtana esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkea edustaja julkilausuma joka koskee neuvotteluja asekauppasopimuksesta YK kanssa. Puheenvuoron teillä, Rova Aston, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, rouva puhemies, arvoisat edustajat. Kansainvälinen asekauppa on tällä hetkellä yksi kaikkein vähiten säänneltyjä kansainvälisen kaupan aloja. Aseita on hyvin helppo viedä laittomille markkinoille. Ne ruokkivat konflikteja, niitä käytetään vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin sekä kansainvälisen lain rikkomuksiin ja ne lisäävät kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia. Kun aseet joutuvat väärin käsiin, niillä voi olla järkyttäviä vaikutuksia alueelliseen ja kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen. Muistutan, että kansainväliset toimet ovat välttämättömiä, jotta tähän ongelmaan voidaan tarttua. Neuvottelut laillisesti sitovasta asekauppasopimuksesta antavat meille mahdollisuuden asettaa erittäin tiukat, korkeimmat mahdolliset standardit kansainvälisen asekaupan sääntelemiseksi. Tällainen sopimus voi tehdä asekaupan läpinäkyvämmäksi tilivelvollisemmaksi ja se voi estää aseiden joutumisen väärin käsiin. EU on ollut tämän aloitteen eturintamassa alusta alkaen ja me uskomme, että asekauppasopimus voi parantaa satojen tuhansien ihmisten eh, elämäntilannetta ja turvallisuutta kaikkialla maailmassa, kun asekauppaa käydään mahdollisimman vastuullisesti. Euroopan parlamentilla on ollut merkittävä rooli tässä kampanjassa. Teidän ensimmäinen päätöslauselmamme, joka hyväksyttiin jo vuonna 2007 tämän prosessin aluksi, auttoi todella tarttumaan tähän poliittiseen tilanteeseen ATT asekauppasopimus aloitteen suhteen. Olen hyvin tyytyväinen tämänpäiväiseen Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, joka nyt on valmistelemassa YK-konferenssia, jossa neuvotellaan sopimuksesta. Kyseessä on yhteinen ponnistus. EUn ulkoministerit kesäkuussa tulevat sopimaan linjastaan, mitä tulee neuvoston johtopäätöksiin ATTstä ja jotta tällä olisi todellista vaikutusta siihen, miten asekauppaa käydään kansainvälisellä tasolla, täytyy varmistaa se, että YK asekauppasopimuksesta tulee mahdollisimman voimakas sopimus. Ja kyse on siitä, että tässä on puututtava paitsi asevientiin, myös kautta, kulkuun, siirtämiseen ja välitykseen. Kaikkea tätä on valvottava ja tämän tulee olla kaikkien eri toimijoiden yhteinen vastuu kaikkien toimijoiden asekaupassa. Samoin meidän tulisi huolehtia siitä, että tavanomaisten aseiden kauppaa valvotaan, eikä yksinomaan suurten sotilasjärjestelmien. Kun eh, jonnekin viedään suuria määriä pieniä aseita, tällä voi olla vieläkin epävakauttavampi vaikutus kuin pienellä määrällä suuria asejärjestelmiä. Meidän tulee huolehtia siitä, että sopimus on hyvin selkeä ja voimakas eh, ja että aseiden eh, siirtyminen tietoon ja välitykseen puututaan todella. Tämä johtaa siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kansainvälinen humanitaarinen laki saa tätä kautta tukea. Samoin sopimuksen tulisi sisältyä täytäntöönpanomekanismin, joka vaatii sitä, että valtio-osapuolilla on kansalliset valvontajärjestelmät, jotka todella valvovat ase kauppaa ja myös langettavat rangaistuksia näin tarvittaessa. Ja samoin tässä täytyy olla luotettava, uskottava ja selkeä läpinäkyvä mekanismi, jotta ylipäätään maailmanlaajuisen asekaupan tilivelvollisuutta lisätään. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni toimii yhtenä yhtenäisenä rintamana. Siksi minä ja yksikköni olemme todella käyttäneet aikaa ja resursseja koordinoidaksemme neuvottelukantamme niin, että olemme valmiit puolustamaan kantaa hyvin voimakkaasti. Samoin olemme olleet yhteydessä kaikkiin suuriin sidosryhmiin ja EU on keskustellut tästä korkean tason neuvotteluissa muun muassa Kiinan, Intian, Yhdysvaltojen, Venäjän, Pakistanin ja Meksikon kanssa. Tämän lisäksi meillä on ollut maailmanlaajuinen kampanja vuodesta 2009. Olemme järjestäneet kymmenen alueellista seminaaria, jotka ovat kattaneet mm-hmm. lähes kaikki maat neuvottelujen piirissä. Kuitenkaan vielä emme ole saaneet aikaan lopullista lopputulosta sopimuksen suhteen. On tärkeää, että jotta tämä sopimus todella vaikuttaisi kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen, <laughs> se on täytäntöönpantava. Ja Euroopan unioni on osaltaan valmis auttamaan niitä maita, jotka ovat halukkaita asekauppavalvonnan toteuttamiseen kunnolla. Kiitos. Kiitokset, arvoisa varapuheenjohtaja. Siirrymme nyt ryhmien puheenvuoroihin. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Galler EPPstä. Kaksi minuuttia. Ja, vielen dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia, rouva puhemies. Pidän hyvänä, että EU käsittelee tätä tärkeää teemaa e, asekauppasopimuksesta. Pidän hyvänä, että jo aiemmin EU on tukenut kolmansia valtioita, jotta voitaisiin päästä hyvään lähestymistapaan, että saataisiin itsenäisesti parempi kontrolli asekauppaan. Neuvottelussa täytyy keskittyä seuraaviin asioihin. Täytyy olla kattava sopimus, joka saadaan aikaan, joka mahdollistaa realistisen ja toteutettavan valvonnan. Täytyy ottaa huomioon mahdollisimman laaja osallistuminen kaikilta valtioilta ja että katetaan laaja kirjo tavanomaisia aseita. Tulevassa sopimuksessa täytyy onnistua siinä, että kontrolloimaton ja rikollinen asekauppa täytyy saada hillittyä. Ja siinä täytyy olla suuri määrä oikeudellista sitovuutta niin, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan kautta maailman. Ihan oikein äh, mainitsitte nämä kevyet aseet, jotka voidaan kuljettaa hyvin helposti. Siitä on kuljettu Eh, niin siitä on puhuttukin useasti ja usein se on suurempi ongelma kuin joukko tuhaseet. Pidän hyvänä tätä realismia, joka tähän liittyy. Poliittista realismia tarvitsemme, kun arvioimme joidenkin osapuolien eh, vaatimusta että olisi täysi avoimuus ja raport, raportoiminen. Mutta tätä täytyy Eh, tätä avoimuutta täytyy harjoittaa erityisesti parlamenttia kohtaan. Se on se keskeinen paikka, jossa näitä asioita käsitellään. Jos puhutaan kansalaisjärjestöistä ja kansalaisista, se on tietysti tärkeä, mutta täydentävä toimi tässä mielessä. Toivon siis, että yleisellä tasolla pystymme onnistumaan siinä, että EU-jäsenvaltiot pystyvät YKssa saamaan todellakin realistisen ja mm, toimivan asekauppasopimuksen valvonnan. Kiitokset herra Gaaler. Seuraava puhuja SD-ryhmästä, Rova Gomes. Kiitokset. Me peräänkuulutamme läpinäkyvyyttä, sitoumusta ja oikeudellista pohjaa, kun käymme näinkin tärkeää keskustelua asekauppaa säätelevästä sopimuksesta. Euroopan unionin jäsenmaiden on tehtävä enemmän kuin mitä tämänhetkinen tilanne YK piirissä edellyttää. Tavanomaisten aseiden kauppa on jatkuvasti saanut lisää pontta. Se on kasvanut ja aseet joutuvat usein väärille teille. Ja se johtaa tilanteeseen, jossa syyttömät kansanosat joutuvat sodan kouriin. On totta, että sotateknologia on jatkuvasti kehittynyt ja monet jäsenmaat eivät riittävästi valvo asekauppaa ja sitä, mihin aseita viedään. Euroopan unioni on nyt puhuttava yhdellä äänellä Rova Aston

The ongoing crisis... Hyvät kollegat, Syyrian kriisi osoittaa mielestäni, että miksi tarvitsemme globaalia asekauppasopimusta. Kiina, mutta erityisesti Venäjä, vievät suuria määriä aseita Assadin hallinnolle ja antavat oman panoksensa tuhansien naisten ja lasten tappamiseen. Asekauppasopimus olisi äh, laittanut tällaiset valtiot paljon vaikeampaan oikeudelliseen asemaan. Me kaikki tiedämme, tunnemme EUn asekauppasemuksen puolesta puhujana. Nyt tulee sitten testi EUn edustajille, että, voi, että täytyy painostaa asian puolesta joka se Kovasti pidän mietintö, josta äänestämme huomenna avuliaan, avun ja hyödyllisenä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ja vahvistaaksemme sitä olemme jättäneet monia tarkistuksia. Ensimmäisessä vaaditaan sitä, että kaksi käyttötuotteita otettaisiin mukaan. Se on tärkeää koska siviili- ja sotilaallisten tuotteiden välistä eroa ei voida enää tehdä. Niissä on samoja korkean teknologian osia. Tiedän, että Hollannin hallitus ottaa asian esille ja pidän sitä erittäin hyvänä. Toiseksi komiteatasolla, valiokuntatasolla EPP-kollegat äänestivät tarkistusteni vastaan, jossa haluttiin viittaus ATTn korruptiovastaisiin mekanismeihin. Tämä ei vastaa yhteistä EU-kantaamme ja mielestäni se pitäisi ottaa mukaan. Ja toivon, että EPPn kollegat äänestävät tämän puolesta huomisessa äänestyksessä. Ja viimeinen näkökohta on se kysymys, että miten yleisö pääsisi laajemmalti käyttämään ja saamaan tietoa tähän liittyvistä asioista tässä voi puhua myöskin olemassa olevista käytännöistä EUn kanssa, jossa hajotusautomot ja kansalliset tekisivät vapaata yhteistyötä asioita valmistelevien tahojen kanssa. Toivottavasti tässä yhteistyön hengessä voidaan myös äänestää huomenna. Kronberg, now... Kiitokset Rova Kronberg ja seuraavaksi Jeffrey van Orden ECR-ryhmän nimissä. Kiitos Rova puhemies. Haluan todella kehua rouva jäätteenmäkeä tämän tekstin suhteen. Se on erittäin hyvää. Ja tietenkin asekauppasopimus on vain asekauppasopimus eikä mikään sopimus siitä, että aseita vähennettäisiin. Itse olen ollut henkilömiinojen vastaisessa kampanjassa pitkään mukana. Silloin kyse oli hyvin erityislaatuisten aseiden määrän vähentämisestä. Useinhan niitä käytetään erityisellä tavalla, erityisesti terroristien käsissä. Niillä on järkyttävät vaikutukset. Ja nyt tämä sopimus on hyvin tärkeä ja on tärkeää, että olemme selvillä tämän sopimuksen rajoista. Se luonnollisesti ei estää kansainväliset kriteerit täyttävää asekauppaa, laillista asekauppaa. Omalla kotimallani on äh, Euroopan johtavana aseviejänä tässä paljon pelissä. Äh, minun maani oli myös 6. joulukuuta 2006 YK päätöslauselman äh, alulle ja tuolloinhan vaadittiin tätä kansainvälistä asekauppasopimusta. Toivon, että Äh, komissio muistaa, miten tärkeää aseteollisuus on kansalliselle turvallisuudelle sekä äh, ylipäätään taloudellemme. Kyse on kuitenkin kansalliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluvasta äh, asiasta ja toivon, että tämä sopimus ei pyri mihinkään federalistiseen toimivallan siirtoon Euroopan unionille on hyvin tärkeää, että tämä sopimus saadaan voimaan ja täytäntöönpantua kaikkialla maailmassa. En tiedä, miksi EU-valtuuskunnan tulisi neuvotella jäsenvaltioiden valtuuskuntien rinnalla. On tärkeää, että kuitenkin neuvottelemme Kiinan, Pakistanin, ja muiden maiden kanssa, jotta saadaan mahdollisimman korkeat standardit, eikä käytetä turhaan aikaa siihen, että EU-kantoja pyritään lähettämään toisinsa, kun ne ovat hyvin lähellä toisiaan jo muutenkin. Ja nämä sopimusneuvottelut luonnollisesti on otettava huomioon siinä mielessä, että me sitten noudatamme sopimusta, mutta todelliset väärinkäyttäjät jatkavat väärinkäytöksiä. E Seuraavaksi herra ryhmästä minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. On ollut merkittävää vastustusta erityisesti Amerikassa ja Kanadassa YK on asekauppasopimusta vastaan. Kun valvonta ja sääntely kansainvälistä asekauppaa kohtaan on tarpeen, niin siinä on kuitenkin kansainvälisiä eroja kansalaismielipiteessä tässä keskustelussa. Monet kotitaloudet Yhdysvalloissa ovat sellaisia, joissa on aseita ja Kanadassa on paljon metsästysaseita, niin yhdistyneessä kuningaskunnassa vähän, on vähän ihmisiä, joilla jo olisi käytössä aseita. Ne, jotka käyttävät näitä laillisiin tarkoituksiin, niin heitä todennäköisesti estää laiton käyttö tällä, tässä uudessa lainsäädännössä. Tietysti harmaiden markkinoiden kontrolli on sellainen asia, jota tue. Jos halutaan yhtenäinen eurooppalainen kanta, niin se on aikamoinen asia ulkopolitiikassa. Ja kun näin tehdään, niin EU itse asiassa lähtee mittavaan kampanjaan kansalaismielipidettä vastaan yli Atlantin. Kiitokset. Seuraava puheenvuoro Rova Lösing GUE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Viimeisten vuosien aikana kansainvälinen asekauppa on lisääntynyt ja Euroopan unionin maat jälleen äh, ovat äh, johtavia tässä. Maailman asekaupasta 34 prosenttia tulee Euroopan unionista ja monet maat äh, kyllä tekevät, käyvät kauppaa myös varsin epämääräisten tahojen kanssa. Siksi erityisesti konfliktialueilla asekauppa on kiellettävä kokonaan. Tämänhetkiset YK-neuvottelut ATT-sopimuksesta ovat askel oikeaan suuntaan ja täytyy vain toivoa, että tästä sopimuksesta ei tule tyhjää sanahelinä niin kuin niin kovin monista muistakin sitten loppujen lopuksi. Tästä syystä täytäntöönpanon on oltava poliittisella agendalla jatkuvasti. Hyvin rakentava poliittisten ryhmien rajat ylittävä yhteistyö on erittäin hyvä merkki, olen siitä hyvin iloinen. Sitäkin enemmän valittelen sitä, että meidän ei ole onnistunut tekstin kohdassa kaksi välttämään tätä viittausta varusteluteollisuuteen. Haluaisin todeta, että se, että eh, sotilasmenojen vaikutus työpaikkoihin on erittäin vähäinen verrattuna muihin julkisiin menoihin. Kyse on pikemminkin tämän teollisuuden voittojen varmistamisesta, varsinkin kun asepurkusopimukset sopimukset eh, voivat ajaa hyvin myönteisiä asioita, kuten kasvua ja kehitystä. Kiitos. Kiitokset sitten muut puhujat. Ensimmäisenä herra Lisek, puolitoista minuuttia. Pani Visaka przedstawiciel. Korkeudusterva puhemies, haluaisin alkuun sanoa, että kiitoksia siitä, että oli paikalla erityisedustaja ja paljon on lehterelläkin ihmisiä. Tietysti ei ole helppoa keskittyä asekauppasopimukseen, kun kaikki keskittyvät nyt jalkapalloon. Mutta haluaisin ilmaista tyytyväiseni siitä, että EU ja rouva korkea edustaja puhuitte, kuten puhuitte äsken, niin on aktiivinen erityisesti näissä kaksi, kahdenvälisissä keskusteluissa asekauppa on tietysti jotain sellaista, jota täytyy käsitellä EU-tasolla, mutta emme ole siinä tehokkaita, ellei me tee yhteistyötä muiden maailman valtioiden kanssa, Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän kanssa ja niin edelleen. Asekauppa tietysti on kiistanalainen asia. EU on tietysti myös aseiden viejä, tuottaja. Monia työskentelee aseteollisuudessa, satoja tuhansia henkilöitä EUssa. Meillä on leikkauksia puolustusalalla. Tietysti aseteollisuus, puolustusteollisuus pyrkii löytämään markkinoita ulkopuolelta ja viemään aseita. Mutta kuten monet puhujat ovat painottaneet, niin lakia täytyy noudattaa. Ja kuten äh, Losing tässä äsken puhui, niin meidän täytyy välttää sitä, että aseita myytäisiin konfliktialueille. Ja meidän täytyy valvoa, että aseita ei ikinä käytettäisi siviiliväestöä kohtaan sillä tavalla, jolla sitten rikottaisiin ihmisoikeuksia. Kiitos. Kirja Marilena Kopaa, Kiitokset. Seuraava puheenjohtaja Koppa. Kiitos puhemies. Kun keskustelemme asekauppasopimuksesta, on ilmeistä, että tyhjä, joka tässä vallitsee, on nyt täytettävä. Euroopan unioni on toimittava luonnollisesti oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeus vaatimusten mukaisesti. Se edellyttää, että saadaan aikaiseksi eh, vahva eh, kauppaa säätelevä sopimus, eh, joka kattaa myöskin ammukset, tavanomaisten asette ja kevyiden asette lisäksi. Meidän on myöskin pystyttävä takaamaan se, että sopimusta aikanaan noudatetaan. Tämän toiminnan kautta meillä on myöskin mahdollisuus taistella rikollisuutta vastaan ja <clears throat> epärehellistä asekauppaa vastaan. Alkuperäisessä tekstissä jo lähetettiin selkeä, selkeä, selkeä tärkeä viesti ja tämä kaikki ensi kuussa järjestettävä YK kokousta silmällä pitäen. Seuraava puhuu. Sininen kortti. EU Foreign Secretary. Ensiksi haluaisin todeta, että minä en ymmärrä, mikä on Euroopan unionin rooli tämän YK asekauppasopimuksen suhteen. Tämä on hyvin tervetullut sopimus. Se on 193 äh, valtion äh, välinen sopimus, vain Zimbabwe on äänestänyt vastaan. Eli miksi me tarvitsemme tällaisen äh, ylivaltiollisen toimijan, eli EUn ylipäätään? Ja toinen kysymys mikä rooli EDAlla, Euroopan turvallisuusvirastolla on, sillähän on asevienti, valvontatoimia mutta ensimmäinen joulukuuta 2009 EDAN johtaja nimitettiin ja tästä keksi kaksi, kesti kaksi vuotta teille vierailla EDAssa. Sehän on vain vartin matkan päässä teidän toimistostanne. Onko se todella niin merkityksetön toimija teille? Kiitokset ja seuraavana herra Kela. Kiitoksia. Haluaisin kommentoida ja erinomaista raportti- mietintöä ja voin olla vain samaa mieltä äh, Astonin kanssa, että tämä on vähiten säännelty talouden sektori, jota nyt täytyy käsitellä. Ja on ironiaa siinä, että globaali asekauppa on säästynyt talouskriisiltä. Se on sen sijaan kukoistanut. EU-jäsenvaltiot ovat, vastaavat noin kolmasosasta kaikista aseviennistä ja noin kymmenen viejää kymmenen joukossa on kuusi EU-viejää. Kontrolloimaton asekauppa on, on koko ajan haaste kansainväliselle rauhalle, mutta myös demokratialle. Sen vuoksi ihanteena me pitäisi olla laillisesti sitova ja kattava asekauppasopimus. EUlla on erityisvastuu yleistilanteen parantumisesta, koska jos me emme voi ottaa johtoasemaa osoittamalla koordinaatioita päättäväisyyttä, niin mitä voimme odottaa muilta? Sen vuoksi vetoamme jäsenvaltioihin, että he tukevat täysin eu delegaatiota tulevissa neuvotteluissa. Työpaikkojen luominen on realiteetti, jota ei voida sysätä sivuun. Mutta siitä ei pitäisi tulla veruke sille, että vältetään sitoutumista YK standardeihin, avoimuuteen ja yhtenäiseen eurooppalaiseen lähestymistapaan. Ohjusten myymistä Venäjälle myöskin perusteltiin työpaikkojen turvaamisella Ranskan laivateollisuudessa. Selkeät säännöt, säännöllinen raportointi, kaikkien sopimusten osapuolten osalta kaikista ase- transaktioista, myöskin äh, näiden sotilaallisten laitteiden vastaanottajien paljastaminen on tärkeää. Kiitos ja herra Houvit, minuutti. Kiitos. Tässä on toinen puheenvuoroni tänään iltapäivällä korkealle edustajalle minuutissa. Minä en ehdi sanoa muuta kuin, että nyt olemme todella historiallisen saavutuksen partaalla. Käytännössä säännöt aseviennistä meillä jo on ja samoin nämä vastuuttomasta aseiden siirrosta. Ja nyt meillä on mahdollisuus todella äh, kirjata tämä kansainväliseksi yleissopimukseksi ja välttää varmasti äh, jopa puoli miljoonaa kuolonuhria vuosittain. Kyllä, meidän on oltava itsekriittisiä aiemmin tehtyjen huonojen päätösten suhteen. Äh, Euroopan unioni ajattelee toimia vaikkapa Libyassa, Bahrainissa tai Jemenissä, Jemenissä, mutta Euroopan parlamentin johtava rooli ja hyvin johdonmukainen sitovan sopimuksen vaatiminen ovat olleet tässä hyvin merkittäviä. Samoin Amnesty Internationalin tiukan kultaisen säännön nivominen tähän sopimustekstiin. Aiempi ulkoministeri Robin Cook, äh, edesmennyt jo, teki hyvin tärkeää työtä tämän suhteen, samoin herra Miliband, nykyinen Labour-johtaja. Kiitos. Miss Elena Basescu for... Kiitokset. Ja seuraavaksi Rova Basescu, puolitoista minuuttia. Un rol important pentru Kiitos puhemies. Euroopan unionilla on äärimmäisen tärkeä rooli kysymyksissä ja ylipäätään aseellisten konfliktien välttämisessä. Siksi on välttämätöntä saada aikaiseksi selkeät säännöt kansainväliselle asekaupalle. Esitän äh, tarkistuksen, jossa perään kuulutetaan myöskin selkeitä merkintöjä aseille. Tarvitaan lisää toimenpiteitä, jotta äh, aseiden kauppaa voidaan käsitellä, äh, voidaan säädellä jo niiden valmistamisesta aina jakelun asti. Me tarvitsemme laajempia ja entistä läpinäkyvämpiä sääntöjä asekauppasaralle. Mutta kuten aikaisemmin sanoin, mielestäni kor- konkreettiset säännöt ja vastuunjako olisi myöskin otettava tähän kokonaisuuteen mukaan. Ennaltaehkäisevä toiminta on välttämätöntä maailmassa on äh, viime vuonnakin äh, käytetty äh, miljardeja asekauppaan. Se edustaa jopa puolen prosentin osuutta BKTstä Euroopan unionissa. Kiitokset. Seuraava puhuja, herra Janessa Barnuevo Señora presidenta, y... Kiitokset puhemies ja niin ikään äh, samalla esittäisin äh, kiitokset äh, rouva Astonille hänen alustuspuheenvuorosta ja Roa Jätemäelle hänen esityksestään. Rouva Anna Gomez ja monet muutkin täällä ovat jo esittäneet kommentteja asiasta. Olen varsin samoilla linjoilla. On selvää, että tuemme asekauppasopimusta, jonka tarkoituksena on päästä eroon ja säädellä äh, salakauppaa ja epärehellistä äh, asekauppaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita äh, sitä, että vastustettaisiin konkreettisesti aseiden valmistusta – se on tärkeää, mutta asia on lievästi ristiriitainen. Ajattelen vaikkapa ministeriä, joka on sama-aikaisesti toiminut tehtaan johtajana, jossa on valmistettu aseita, jalkaväkimiinoja. Tämä on mielestäni aika ristiriitainen tilanne. Siksi nyt onkin tärkeää saada aikaiseksi läpinäkyvät säännöt ja noudattaa myöskin niitä sekä täällä että muualla. Signor, eh, signor Pino Seuraava puheenjohtaja Arlaki, minuutti. The president community devotes a great amount of time. Hyvin paljon eh, kansainvälinen yhteisö on käyttänyt eh, asekauppaan ja joukkotuhoaseisiin tuho, pikemminkin kun ajatellaan näitä tavanomaisia aseita, niin ne ovat hyvin suuri ongelma, eikä niitä oikeastaan ole edes käsitelty, joten tämä asekauppasopimus on erittäin myönteinen askel oikeaan suuntaan ja SD-ryhmä muistuttaa, että jäsenvaltiot edelleen myyvät suuria määriä tavanomaisia aseita diktaattoreille ja hallinnoille, jotka käyttävät näitä ihan kansalaisia vastaan. Ihmisoikeus ja demokratia asiat ovat äärimmäisen tärkeitä ja kaikkein järkyttävimmät ihmisoikeusrikokset tehdään esimerkiksi Egyptissä, Tunisiassa, Liby, Libyassa juuri tavanomaisia aseita, pienaseita käyttäen, kun esimerkiksi hallinto pyrkii tukahduttamaan ihmisten aivan oikeutettuja mielenosoituksia, joten pidämme tätä sopimusta erittäin hyvänä. Kiitokset herra Mavronikolas. Ei ole salissa näköjään, että voimme siirtyä catch eye menettelyyn ja ensimmäisenä puheen Mathieu. Puhemies, Euroopan unioni on aina ratifioinut asekauppasopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia, aivan hiljattainkin. YK on <clears throat> terrorismin vastaiset mm, asetus 10 on niin ikään allekirjoitettu ja ratifoitu Euroopan unionin toimista. Emme saa unohtaa äh, tätä, mutta me niin ikään saa unohtaa pieniä yrityksiä, äh, jotka äh, harjoittavat asekauppaa. Kolmannet maat on myöskin otettava mukaan tähän kokonaisuuteen ja sääntöjen on koskettava myöskin niitä. Kiitos paljon. Kirjus Zemke, parakalo. Seuraavaksi edustaja Semke. Kovac. E, Haluaisin kiittää kovasti. Ja arvioin positiivisesti sitä, että EU ottaa aktiivisesti osaa asekauppasopimuksen valmisteluun. Tarvitaan nimittäin globaalia sopimusta luonteeltaan näin arkaluontoisessa asiassa. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että täytyy tarkkaan harkita tämän sopimuksen sisältöä. Asekauppa ei nimittäin ole pelkästään aseiden vientiä ja tuontia. Minun mielestäni jatko tuossa täytyisi kiinnittää suurempaa huomiota tekniseen apuun, kun modernisoidaan vanhoja aseita. Nämä välineet ovat nimittäin usein sellaisia, joita hyödynnetään lain kiertämiseen ja aiheuttavat sen, että aseita joutuu epäasianmukaisiin käsiin. Eli suurempaa huomiota tekniseen modernisointiin vanhojen aseiden osalta. Paskaa. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka aj keď oceňujem úsilie Európskej... Eh, Kiitoksia komission jäsen. Arvostan EUn pyrkimyksiä säännellä asekauppaa ja pyrkiä tehokkaampiin valvontamekanismeihin viennissä ja tuonnissa, niin ehkä meidän pitäisi yrittää saada aikaan hienovaraisempi mekanismi aseiden järjestelmien distribuutiolle. Siihen kuuluisi myyntijärjestelmä, jossa tuottaja sen jälkeen kun transaktio on tehty, niin siinä ei ole enää kontrollia jatkokäyttöön. Kansainvälisenä instituutioina voisimme saada läpi sellaisen konseptin, jossa jakelija ja tuottaja koko elinkaaren aikana, erityisesti jos puhutaan asejärjestelmistä ja raskaasta aseesta, olisi nimenomainen eh, kontrolli eh, tämä, tähän nimenomaiseen palveluun ja lisäosien tarjoamiseen ja varaosien toimittamiseen, joten tällaiset aseet sitten eivät olisi asiakkaan omistuksessa, vaan ne vain liisa, liisattaisiin, vuokrattaisiin asiakkaalle. Ehkä näin saataisiin tehokasta kontrollia ja valvontaa asekauppaan. Näin valmistajalla olisi vielä valvonta siinä, miten aseita, aseita käytetään myöhemmin. Kiitokset ja seuraavaksi herra Marsan. Viime aikoina on puhuttu äh, tästä, että Saksa on vienyt äh, sukellusveneitä Israeliin. Äh, ei mielestäni tämä ole sen kummallisempaa kun Saksa kuitenkin on merkittävä aseviejä, eikä meidän tule Israelille kertoa, mitä se sitten näillä aseilla tekee. Tietenkin ylipäätään aseviennin ja varusteluteollisuuden viennin vastustajat nostavat ääntään ja toki markkinoilla tai on olemassa pimeät markkinat. Kansainvälinen asekauppaa valvova sopimus voi kyllä olla hyödyllinen Äh, se voi parantaa esimerkiksi äh, tilannetta siltä äh, osin, että laillista vientiä ei tapahdu, mutta laittomaan sen vientiin se ei pysty puuttumaan. Kun ajatellaan kaikenlaisia ylipäätään laillisia toimijoita, kuten aseteollisuutta ja metsästäjiä, niin mielestäni heitä ei tule kiusata liiallisella lainsäädännöllä. Kiitos. Kolasik. Kiitokset herra Möltser ja herra Nikolasik, seuraava puhuja. Eh, vážená pani vysoká predstaviteľka, eh, dámy ja páni, myslím si, že... Eh, Kiitoksia komission edustaja, hyvät naiset herrat. Tänään kun keskustelemme tästä sopimuksesta, meidän täytyy tarkkailla myös itseämme – me luulemme tietävämme kaiken, kun puhutaan ihmisoikeuksien puolustamisesta, kun puhutaan laillis, lain, lain puolustamisesta. Mutta eu on paljon yhtiöitä, jotka valmistavat ja aseita ja jakelijat vievät järjestelmiä kolmansiin maihin, sellaisinkin maihin, joihin aseiden ei pitäisi mennä alkuunkaan. Olen järkyttynyt ja huolestunut siitä, että miten jälleen yksi suuri tekijä maailman näyttämällä Venäjä toimittaa aseita Syyriaan. Ja Syyriä käyttää näitä järjestelmiä demokratian, demokratiaa vastaan maassaan. Asekauppa ei pitäisi olla niin vaikea kontrolloida, ja olen melko varma, että pyrkimyksemme eivät ole tarpeeksi varmoja, koska tässä ei ole sanktioita. Kiitokset. Ja nyt annan vielä äh, puheenvuoron loppusanoja varten Ruastonille. Olkaa hyvä. Kiitoksia että kaikista kommenteista, joita täällä on esitetty. On hyvin tärkeää, että saamme tämän mahdollisuuden keskustella parlamentin kanssa tästä tärkeästä asiasta, asekauppasopimuksesta, ja arvostan kovasti jatkuvaa tukea Euroopan parlamentilta tälle työlle, joka jatkuu New Yorkissa, kun valmistaudutaan tähän hyvin tärkeään konferenssiin. Haluaisin vakuuttaa, että tiedämme eron jäsenvaltioiden vastuun välillä ja sen vastuun välillä, joka meillä on. Mutta kuten varmasti olette huomanneet, asekauppasopimus ja näissä asioissahan meillä on sitoumuksia, joissa täytyy varmistaa, että olemme täysin sopusoinnussa sen työn kanssa, jota jäsenvaltiot tekevät ja haluavat tehdä. Argumentoisin myös sen puolesta, että 27 jäsenvaltion välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Ja jos voidaan tehdä yhteistyötä, siitä saadaan lisävoimaa. Erityisesti kun yritellään käsitellä jotain sellaista, joka on yhä tärkeämpää ja argumentoisin myös myöskin hyvin arkaluontoista ja vaikea neuvotella. Joten teemme hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tähän päästään. EDRstä, EDRllä, IEDAlla, puolustusvirastolla ei ole vastuuta tähän, sillä on te, vastuu tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja minä tapaan heitä eri paikoissa. Olen tavannut heitä monta kertaa ja teen niin jatkossa. Kiitos teille. Näin tämä keskustelu on saatu päätökseen ja Meillä on päätöslauselma esitys, josta toimitetaan äänestys huomenna. Seuraava esityslistan kohta on komission varapuheenjohtajan union ulkoasian ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma lähi ja erityisesti Syyrian tilanteen viimeaikaisesta